Good morning, ladies and gentlemen. Can we adopt the agenda, please? Um, there are no... no niin, äh, huomenta. Voimmeko hyväksyä äh, esityslistan? Tämä menee nettiin. Äh, kaikki asiakirjat löytyvät e-meeting-kohdasta ja aloitan suoraan tästä ensimmäisestä esityslistan kohdasta jossa on koske, sisämarkkinoita koskeva strategia ja annan suoraan puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ja huomenta kaikille. Eli meillä alkaa tosiaan nyt uusi menettely Euroopan parlamentissa tästä keskustelusta, joka on varmasti hyvin merkittävää. Olen ollut yhteydessä jo komission jäsenen Biankovskaan, joka pian esittelee tämän komission strategian. Ensin aikataulusta ja sen jälkeen sitten tämä itse asia. 25. tammikuuta esitellään luonnos, mietintö, luonnos 27. päivä tammikuuta. Meillä on sitten kuuleminen, jonka EPP on järjestänyt, ja toinen kuuleminen helmikuun lopussa IMKO-valiokunnassa 25. helmikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja maalis-huhtikuussa tarkastelemme eri kompromisseja ja tarkistuksia, ja sitten tämä menee huhtikuussa äänestykseen. Tämä on aika tiukka aikataulu, ja siksi tänään meidän täytyy käyttää tätä aikaa hyväksi tässä keskustelussa. No sitten tästä itse asiasta. Sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on aina ollut yksi avainasioita tässä valiokunnassa. Ja myöskin Junckerin komissio piti tätä tärkeänä. Ja katson, että prioriteettina on nyt se, että korostamme näitä toimenpiteitä, jotka liittyvät innovaatioon ja jotka vahvistavat kilpailukykyä eurooppalaisissa yrityksissä, erityisesti pk-yrityksissä, joihin olemme kiinnittäneet paljon huomiota. Meidän täytyy kiinnittää huomiota uuteen taloudelliseen todellisuuteen ja myöskin komissio on määrännyt varoja ad hoc pohjalta tähän. Ja meidän täytyy tukea teollisuuttamme ja meidän on luotava uusia työpaikkoja, erityisesti nyt kun nuorisotyöttömyys on näin korkealla tasolla Euroopassa. Me olemme nyt miettineet, mitä pitäisi tehdä pk-yrityksille ja innovatiivisille startup-yrityksille. Meidän täytyy välttää se, että luodaan hämmennystä toimissamme ilman, että saamme aika mitä tuloksia. Ja ensinnäkin kansalliset verojärjestelmät, tämä on este sisämarkkinoilla. Yrityksillä on paljon ongelmia, kun he yrittävät toimia eri jäsenvaltioissa. Eli velvollisuutemme on pyrkiä harmonisoimaan näitä verojärjestelmiä. Ja me tiedämme, että kun ei ole mitään poliittista tai veroliitunionia, niin tämä on hankalaa. Ja ensimmäinen asia, joka voidaan tehdä, on se, että meillä olisi sähköisessä kaupassa yhteinen vero. Se olisi pilottihanke ja sen jälkeen voidaan sitten siirtyä muille alueille. Ja kosmevaroja voidaan käyttää parantamaan eurooppalaisten varojen käyttöä pk-yritysten hyväksi. Meidän pitää nopeammin antaa varoja käyttää yksinkertaisemmin ja niitä pitää antaa myöskin yksittäisille yrittäjille. Ja sitten startup-yritysten osalta ja pk-yritysten osalta meidän täytyy paremmin koordinoida toimintaamme ja luoda järjestelmä niiden viestinnän suhteen. Ja tässä on viitattu nyt parempaan sääntelyyn. Meillä on tämä yksi avaintavoitteista, koska Meillä on hyödyllisiä direktiivejä, joita kuitenkaan ei panna täytäntöön tietyissä jäsenvaltioissa, erityisesti se, joka liittyy julkisiin hankintoihin, mutta olemme nähneet muitakin, esimerkiksi tämä maksudirektiivi. Ja minulle tämä on nyt yksi asia, johon meidän täytyy keskittyä tässä valiokunnassa. Eli nämä maksuviivästykset ovat ongelma. Ei voi olla niin, että yritykset menevät konkurssiin siksi, että niille ei makseta ajoissa. Eli jäsenvaltioille on todettava, mikä on oikea menettelytapa tässä. Eli yrityksiä vaaditaan maksamaan veronsa välittömästi, mutta niille ei sitten makseta laskuja välittömästi, eli tähän täytyy puuttua. Ja sitten palveludirektiivi, se on erittäin tärkeä direktiivi. Ja koska meillä ei ole harmonisointia tässä järjestelmässä palveluiden osalta jäsenvaltioissa, niin se on johtanut ongelmiin. Eli meidän täytyy aina auttaa PK-yrityksiä ja meidän täytyy tässäkin asiassa pohtia ja analysoida tilannetta sen suhteen, mikä on toiminut ja mikä ei. Ja olen komission jäsenen kanssa samaa mieltä tästä passijärjestelmästä. Eli meillä pitää olla samat asiakirjat kaikille, kun luodaan uusi yritys jäsenvaltiossa. Ja jakotalous on tärkeä. Se myötä vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen, mutta meidän täytyy kuitenkin yksilöidä elementtejä avainaloilla. Muuten me luomme enemmän hämmennystä ja siitä ei ole hyötyä kenellekään. Ja sitten normit, joita noudatetaan. Tästähän jo puhuttiin edellisellä lainsäädäntökaudella. Tämä on avainasia. Ja meillä on nyt sisämarkkinat ja meillä pitää olla yhteiset normit myöskin TTIP-neuvottelujen e osalta. Eli Yhdysvaltojen pitäisi mukauttaa norminsa meihin. Ja sitten yhteisön patentti. Se on erittäin tärkeä asia, sitä me tuemme. Ja meidän täytyy tehdä tästä myöskin talo- e-, edullisempaa pk-yrityksille. Ja sitten markkinavalvonta. Tästä on puhuttu monta kertaa, esimerkiksi Volkswagenin osalta meidän täytyy nyt saada tämä asia eteenpäin. Se on jumissa neuvostossa ollut jo pitkään. Ja meidän täytyy ratkaista myöskin tämä made in kysymys. Artikla 7 ei voi olla sellainen asia, jolla sitten kokonainen asia jumiutetaan. Eli jäsenvaltioiden täytyy nyt ryhtyä toimiin, koska parlamentti on äänestänyt jo useamman kerran tämän Made in-merkinnän puolesta. Ja sitten syrjintä. Tämä on viimeinen kohta. Olen pahoillani, että olen puhunut näin nopeasti, mutta tässä oli nyt hyvin paljon asioita, joihin haluaisin kuulla teidän kantanne. Ja sitten tämä syrjintäkysymys on kuluttajakysymyksessä tärkeä. Meillä on erilaisia hintoja ja kustannuksia, mitä tulee byrokratian työhön eri jäsenvaltioissa, ja tämä tekee sitten kilpailusta jäsenvaltioiden välillä hankalaa meillähän pitäisi olla kilpailua mannerten välillä. Eli ehdottomasti meidän täytyy tehostaa arviointeja tämän geoblokkauksen osalta. No niin, en nyt halua haaskata enempää aikaa näihin selityksiin, koska myöskin varjoesittelijät ovat käsitelleet tätä asiaa hyvin intensiivisesti ja haluaisin kuulla myöskin heidän kantojaan. Kiitos. Thank you. Marlene Mitzi. Kiitokset tästä, Malin. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tämä on tärkeä mietintä, koska tämä koskee kaikkia yrityksiä, kaikkien yritysten asiat taas koskevat työntek- ää, kuluttajia, joten tässä on kokonaisvaikutus yrityksiin sisämarkkinoiden hyvä toiminta liittyy siihen, että koko ajan sopeudutaan ja perustetaan, mu- perustaa muutetaan tulevaisuuden haasteiden mukaan ja siksi hyödykkeiden ja palveluiden sisämarkkinastrategia on erittäin tervetullut meille kun myös mietintä. Mutta ei pitäisi ottaa annettuna Euroopan integraatiota, koska rahoituskriisi on itse asiassa vaikuttanut me, niin moniin yrityksiin niin pahasti ja myös talouskasvuun ja sitten tämä vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin. populismi lisääntyy valitettavasti monissa maissa. Ne ovat anti-eurooppalaisia protektionisteja vastustavat sisämarkkinoita ja sen saavutuksia. Sekin on yksi haasteistamme. Ja jäsenmaiden kyvyttömyys äh, hallita maahanmuuttokriisiä äh, ei toimia. Ja Schengenin projekti on vaarassa, vaikka se niin helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa Tilanne Euroopassa on siis vaarallinen nyt. Ja se saattaa äh, ha- hajottaa sisämarkkinoita. Sisämarkkinoista saattaa tulla yksi tällaisen elpymisen katalysaattoreista. Ja se vah- voisi vahvistaa eurooppalaista projektia. Minusta on tervetullut, että komissio aloittaa tämän strategiansa erittäin tärkeällä otsakeella syvempi ja reilumpi sisämarkkina. Tämä otsake sisältää paljon. Sieltä huolimatta pahoittelen, että tästä puuttuu kunnianhimoa ja poliittista tahtoa luoda reilummat sisämarkkinat. Siksi meidän täytyy olla tarkkana. Komission mar- ehdotus se markkinat ainoastaan taloudellisiin mahdollisuuksiin, mutta jotta eurooppalaisen projekteihin liittyisi toivoa, me tarvitsemme sisämarkkinoita, jotka eivät ole kasvua, myös vaan myös työpaikkoja, kuluttajansuojaa ja sosiaalisia ja ympäristötakuita kansalaisille. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino taloudellisten ja kansalaisten, kansalaisten perusoikeuksien kanssa, niin että kansalaiset ovat integroituneita syvemmät ja reilummat markkinat loisivat vahvemman eurooppalaisen talouden ja loisivat vaurautta, työpaikkoja ja mahdollisuuksia ja paremmat elämän mahdollisuudet kansalaisille. Se markkinalainsäädäntö puuttuu myös kunnan täytäntöönpanoa. Jäsenmaat eivät onnistu täytäntöönpanomaan, transponoimaankaan sisämarkkinalainsäädäntöä. Harmisonin niin puute voi tuoda haittoja, jotka kuluttajat joutuvat maksamaan. Ja sitä meidän pitäisi välttää meillä on oikeat työkalut markkinoiden oikean toiminnan takaamiseksi, mutta todellisuudessa markkinat eivät toimi kovin hyvin. Minusta voidaan muuttaa paljon esteitä nykylainsäädännön kattavalla kunnan täytäntöpanolla ja on kilpailulain täytäntöpanolla. Tämä takaa tasaisin pelikentän ja reilua kilpailua. Kumotaan foorumeista ja geoblokkauksesta palveludirektiivistä ja kuluttajien diskriminoinnista. Meillä on kuitenkin kuluttajien akio, lainsäädäntöä kuuteen, e-direktiivi, julkiset kamakeinot, kuluttajan oikeuksia käsittelevä direktiivi. Mitä meiltä todella puuttuu on kunnon tuki jäsenvaltiolle, että ne muuttaisivat sitä kansalliseksi lainsäädännöksi ja täytäntöön panisivat. Odottaisin kunnianhimoisempaa strategiakomissiolta selkeämpää näkyä tulevaisuudesta. Ja pitäisi rakentaa siis Single Market Act ykköselle ja kakkoselle ja kytkeä tämä 2020 strategia. Me tarvitsemme selkeitä ehdotuksia, jotka paremmin pyrkivät nykysääntöjen ja käytäntöjen täytäntöönpanoon ja selkeän aikataulun odotan esittelijältä erittäin pätevää mietintöä. Thank you, Dan Dalton. Kiitokset. Sitten seuraava. Uh, chair, um... Kiitos uh, puheenjohtaja. Uh, sisämarkkinat on suuri saavutus, olemme päässeet pitkälle, mutta se ei ole lähellekään tarpeeksi syvä. Ja kun minä katson sisämarkkinoita, niin minä ajattelen ennen kaikkea PK-yrityksiä, koska usein suurimmilla yrityksillä on keinot ää, äh, luovia erilaisten esteiden ohitse, mutta monille PK-yrityksille tämä on mahdotonta ja tämä on asia, jonka meidän täytyy puuttua. Ja pidänkin hyvänä, että esittelijä on yrittänyt keskittyä erityisesti PK-yrityksiin. Mutta todellisiin sisämarkkinoihin, meidän täytyy huomioida myös kuluttajat, koska se parantaa kilpailukykyä ja kuluttajien asemaa. Ja sen vuoksi kun ajatellaan esimerkiksi tavaroiden sisämarkkia, niin se on valtava summa. Ja tämä on tällä hetkellä kaikkien jäsenvaltioiden mielenkiinnossa, varsinkin kun niillä on ongelmia budjettinsa kanssa, joten pidän hyvänä budjet- komission ponnisteluita. Ja sen lisäksi on erittäin hyvä, että tai ei ole hyvä, että tällä hetkellä on esimerkiksi internet-aikanaan 28 erilaista rekisteröintikeinoa. Se ei ole hyvä, eikä meidän liioin tarvitse pelätä sitä, että startupit, yritykset kaatuvat. Yrittäjät onnistuvat, oppivat epäonnistumisista ja sitten toimivat paremmin tulevaisuudessa. Palvelupassi, siinä on paljon potentiaalia niin, että yksi yksittäiset ihmiset löytävät taidot sieltä, missä niitä Euroopassa on. Tätä pitäisi kehitellä. Mitä sitten tulee äh, yhteistyötalous? Tässä meidän pitää katsoa esimerkiksi Euroopan tasolla äh, tämä saattaisi olla yksi kaikkein nopeiten kasvavia talouden aloja. Haluaisin EUn suuntaviivat, mutta meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia lainsäädännön kanssa, koska se voi olla hyvinkin rajoittavaa. Ja monet oikeudelliset ongelmat ovatkin paikallisella tasolla, joko kansallisella tai, tai alueellisella tasolla, eli tässä pitäisi olla joustava. Mitä tulee täytäntöönpanoon, olen samaa mieltä esittelijän kanssa täysin ei ole mitään järkeä, että meillä on lainsäädäntöä, jos sitä ei täytäntöön panna. Komission pitäisi olla proaktiivisempi ja tehdä rakentavaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin taistella rikkomuksia vastaan sisämarkkinoilla ennen kuin lähdetään tuomioistuintielle, tuomioistuin tielle, koska tällä tavalla voisi olla, tämä voisi olla nopeampaa ja tehokkaampaa. Mitä tulee maksujen viivästymisasiaan, minusta tämä on hyvä asia ottaa esiin, koska tämä on todellinen ongelma monille PK-yrityksille. Haluaisin vain vielä sanoa, että Euroopan toimielimet itse ovat hyvin huonoja tässä. Niillä on hyvin paljon viivästymisiä, kun ne maksavat pienille toimijoille. Joten meidän täytyisi muistaa, että tämä on ongelma, joka koskee sekä julkista että yksityistä sektoria. Minulle sisämarkkinat sisämarkkinoita täytyy syventää, mutta tässä on kysymys myös kilpailusta jäsenvaltioiden kesken niin, että jokainen jäsenvaltio voi räätälöidä omat tarjouksensa houkutellakseen yrityksiä. Joten minua hieman tässä nyt huolestuttaa nämä harmonisointu ajattelu. Tässä pitää olla hyvin varovainen. On erittäin vaikeaa, jos EU lähtee asettamaan verotasoja ja, ja ryhtyy kantamaan näitä veroja kuluttajilta ja yrityksiltä. Ja jos me katsomme esimerkiksi sähköistä kauppaa, niin tässä me olemme syrjineet äh, saman palvelun tuottajia äh, riippuen siitä, että ovatko he online vai offline. Äh, heitä syrjitään erilaisin verokannoin. Monet yritykset toimivat tänä päivänä sekä online että offline. Ja Facebook ja Google, joita pidetään online-yrityksinä, niin kuitenkin suurin osa heidän toiminnastaan perustuu ihan vanhan ajan offline-mainontaan. Eli tässä pitäisi olla hieman varovaisempi. Mitä tulee sitten geoblokkaukseen? Odotamme komission ehdotusta vielä. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia näiden sääntöjen suhteen, koska emme halua heikentää olemassa olevia yritysmalleja Eli tässä minun ensimmäiset kommenttini ja pidän hyvänä hyvin paljon sitä, mitä esittelijä sanoi ja odotan, että teemme hyvin rakentavaa yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. So for the GUE group it's in... Ja sitten Ines GUE-ryhmältä. Hän ei ole paikalla. Ja vihreille. Ei, anteeksi, Alde. Onko täällä ketään Aldesta? Ei. Selvä. Sitten Gillian. Thank you, Chair, and, uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Sitä tähän kertoi nyt näistä ensimmäisistä vaiheista. Olen käynyt läpi tämän luonnoksen. Ja sisämarkkinastrategiassa pidämme hyvänä tätä tavoitetta, eli että sisämarkkinoiden pitäisi olla syvemmät ja oikeudenmukaisemmat, ja oikeudenmukaisuutta tosiaan pitää korostaa. Tämä on tärkeää, jotta sisämarkkinat hyväksytään ja jotta kuluttajat ja kansalaiset näkevät, mitä hyötyä sisämarkkinoista on. Eikä siitä synny vaikutelma, että kyse on vain pääomasta ja yrityksistä, jotka sitten liikkuvat vapaasti, vaan myöskin kyse on ihmisistä ja heidän kyvystään hyötyä sisämarkkinoista. Ja syrjintä, joka pohjautuu kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan, se on tärkeä asia, johon täytyy tässä puuttua – Tähän liittyy myöskin tämä maakohtaiset estot. Ja joskus yritykset joutuvat tämän eston kohteeksi, koska lainsäädännössä on tiettyjä vaatimuksia tai kannustimia ei ole. Esimerkiksi jos pieni yritys ei pysty noudattamaan arvonlisäverojärjestelmää internetissä, niin silloin he ehkä eivät myykään rajojen yli ja tähän täytyy puuttua. Mutta näitä maakohtaisia estoja on ihan pelkästään siksi, että markkinat ovat hajantuneet ja niistä yritetään sitten hyötyä epäreilulla tavalla. Ja siinä mielessä on hyvä, että sisämarkkinastrategian kautta halutaan puuttua sekä lainsäädäntöön että täytäntöön panoon syrjinnän osalta. On myöskin hyvä, että kiertotalouspaketti on jälleen käsittelyssä – mutta kun vanha kiertotalouspaketti vedettiin pois, niin saimme sitten Timmermansilta sellaisen vaikutelman, että syy oli se, että komissio halusi kunnianhimoisemman paketin kuin minkä he aluksi esittivät. No tätä nyt ei vielä ole nähty. Ja tässä asiassa parlamentin täytyy toimia ponnekkaasti. Ja jakotalouden osalta meidän täytyy tehdä selkeitä kannanottoja, mitä tulee tähän digitaalisten sisämarkkinoiden mietintöön, josta äänestetään ensi viikolla. Eli kaikki jako talousfoorumit tai yritykset eivät ole samanlaisia. Ja meidän pitäisi enemmän katsoa yksittäisiä ongelmia, joita saattaa syntyä ja jotka liittyvät nimenomaan jakotalouteen. Yksi asia on se, että markkinavaikutukset saattavat vaikuttaa kilpailuun, koska jakotalous on mittakaava toimintaa ja meidän pitäisi miettiä tätä yhteentoimivuusperiaatetta, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat eivät joudu lukkeutumaan johonkin yhteenjako toimintaan, vaan että he pystyvät vaihtamaan kilpailijalta toiselle helposti. Eli tämä täytyy varmistaa kaikkialla jakotaloudessa, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi tarkastella yrityksiä, jotka toimivat eri aloilla. Sitten on tiettyjä elementtejä, jotka ovat hyviä tässä viestintä hyvistä käytänteistä, vähittäiskaupan helpottaminen, julkiset hankinnat, markkinavalvonta. Olemme hiukan huolissamme siitä, miten tämä IP-järjestelmän vahvistaminen ja patentit tulevat toimimaan. Tässä on tärkeitä elementtejä, Eli tässä nyt ei pidä jahdata yksilöitä, vaan täytyy katsoa, missä esimerkiksi ammattimaista väärennystä tapahtuu. Eli tässäkin korostettava, että väärennys, väärennykset ja tuotteväärennykset eivät välttämättä ole sama asia. Eli esimerkiksi rinnakkaislääkkeet, se saattaa olla rikkomus jossain maassa, mutta siinä ei harhaan johdeta kuluttajaa sen suhteen, mistä on kyse, kuka on sen luonut, ja väärennyksessä taas näin ei ole. Eli tämäkin asia pitää ottaa huomioon sitten näissä puitteissa. Eli onko tässä sitten kyseessä kuluttajien harhaanjohtaminen, tai onko tässä uhka kuluttajien turvallisuudelle tai terveydelle. Näin saattaa usein olla, mutta ei kuitenkaan aina. Eli tässä täytyy ottaa nämä erot huomioon. Ja sitten kun puhutaan näistä välikäsistä, niin täytyy varmistaa, että prosessit ovat kunnossa ja että mikään yritys ei voi toimia tuomioistuimena. Ja sitten yhteisön patentti. No parantamisen varaa tietysti on tietyillä aloilla. Euroopan parlamentti esimerkiksi hyvin selkeästi pari vuotta sitten torjui ajatuksen ohjelmistojen patentoinnista, mutta siitä huolimatta kehitystä on tapahtunut – patenttijärjestelmässä Euroopassa. Ja se muistuttaa ainakin nyt sitä, mistä ohjelmistopatenteissa oli kyse, ja tätä pitää tarkastella uudelleen. Ja sitten jotkut komission kommenteista ovat huolestuttavia liittyen palvelupassiin. Eli on tärkeää, että me emme heikennä sääntelykykyä niissä maissa, joissa näitä palveluita tarjotetaan. Eli me tuemme sitä, että palvelut voivat kiertää maasta, maahan, mutta tästä on keskusteltu hyvin pitkään, kun neuvottelimme palveludirektiivistä ja alkuperämaaperiaatteesta, ja me emme halua nyt uudelleen avata sitä kysymystä. Ja sitten vastavuoroinen tunnustaminen. Siinäkin on varmistettava, että markkinavalvontaviranomainen pystyy tekemään tehtävänsä ja valvomaan sitä, että tuotteet vastaavat lainsäädäntöä. Eli tässä nyt pari tärkeää kysymystä minun ryhmälleni. Ja uskomme, että kaiken kaikkiaan saamme aikaan paketin, joka johtaa syvempiin ja oikeudenmukaisempiin sisämarkkinoihin sekä yritysten että kansalaisten osalta. Thank you, Julia. The next person... Kiitos, Julia. Seuraavaksi Markus Sulo. Ja sitten Mailin. Ei. Ja sitten kuka tahansa muu, joka haluaa. Koratsa Bilt. Ilmoittakaa, jos haluatte puheenvuoron. Charles de Mose, Jaakon Saari, Dante, Lamberts. Anne-Maria, ole hyvä. Trash. Paljon kiitoksia. Jaan suurimmalta osalta kollegoiden mielipiteet. Kiitän komissiota tästä strategiasta. Olen tyytyväinen, että valiokunnan prioriteetit ja viestit on, ovat pitkälti mukana. Se on hyvä. On myös turhattava, että niin vähän tapahtuu. Ja toivottavasti tämä strategia tarjoaa mahdollisuuden parlamentin ja komission yhdistää voimansa ja saada jäsenvaltiot vastuuseen siitä, että kansalaisilta meidän työmahdollisuuksia, kilpailua ei mahdollisteta. Että meillä on tämä ei-Eurooppa. Veronmaksajan raha on kortilla silti, eikä olla päästy täysin kriisistäkään. Kansalaiset täytyy tarjota työpaikkoja ja niille pakolaisille, joita me otamme Eurooppaan vastaan, jossa me käytä sisämarkkinoiden mahdollisuuksia pirstoutumisen poistamiseksi, rajojen esteiden poistamiseksi ja ne takkoja, jotka vaikuttavat sisämarkkinoihin. Emme pärjää. Yleinen kommenttini on, että olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa, mutta minä olisin pyrkinyt murtamaan konsensusta enemmän, koska me olemme toistaneet näitä asioita vuosia, eikä tämä riitä. Ja sitten tämä painotus täytäntöönpanoon on, on hyvä, parempi lainsäädännön soveltaminen ja näiden perinnäisoikeuksien niin huomioon kiinnittäminen on hyvä. Ja palveludirektiivin soveltaminen, heimatusmenettelyn laajentaminen palveludirektiivissä, geoblokkauksen puuttuminen – samassa hengessä kuin mitä komissio eilen puhui siirrettävyydestä, mukanotettavuudesta ja geoblokkauksen tämä nollatoleranssi on hyvä. Se, että komissio on samaa mieltä, että täytyy muuttaa jäsenvaltioiden ajattelua. Ei kysymys ole analyyseistä, vaan täytyy saada ri- ryhtyä rikkomusmenettelyihin rohkeasti. Minusta on oikein tervetullut, että, että vähittäissektori on otettu mukaan ensimmäistä kertaa komissionsa markkinastrategiaan. Ja se on kunniaksi meidän valiokunnallemme, että otimme sen esille. Tämä on kovasti että vähittäiskauppa-asuta tässä. Yritysten asettautumisoikeutta oikeutta käsittelevä osa on vähän heikko, hyväytän teitä suuntaviivoja – ajatellen, kuinka paljon protektionismia meillä on asettautumisoikeuteen liittyen. Ja katsotaanpa, mitä nyt teillä oikein on mielestäni yleinen tiedonanto. Olisin nyt toivonut, että tässä olisi ollut vähän enemmän lihaluita ymmärtää. Yhteistyötalous tai jakotalous. Tuotteen kanssa olen samaa mieltä. On no, tärkeää, että komissiolla on tämä äh, tutkassa nopeammin kasvavia sektoreita. Mutta täytyy kiinnittää enemmän huomiota tähän säätelytasolla, Euroopan tasolla. Tämä palvelupas juuri markkinatietotyövälineet. En tiedä, mitä nämä kaikki tarkoittavat. Ja lopuksi digitaalisissa sisämarkkinoissa niitä, niistä puhutaan. Hyvä, että sen prioriteetti lisäsi vielä jotain, mitä tiedonannossa ei ole, mutta mikä on niin tärkeää sisämarkkinoilla, jotain, jota parlamentti käsittelee liikaa kansalaisvapauskysymyksiä, mutta se on sisämarkkinakysymys, se on tietosuoja-asetus. Tietosuoja-asetus on sisämarkkinoiden pohja ja on tärkeää luoda oikeusvarmuutta nopeasti. Ja toivottavasti tapahtuu vuoden lopulla. Ja on tärkeää, että Meillä on tämä se markkinoiden paperille riittävästi. Tässä vaiheessa Suomen tulkit ilmoittavat, että tämän jälkeen kokouksessa voi ainoastaan puhua suomea. Suomea ei enää tulkata teknisistä syistä. Suomen tulkkaus jouduttiin lopettamaan, eli tulkkaus Suomeen, mutta jäljellä on vielä tulkkaus Suomesta Englantiin. Kiitos. And last point I would like to thank Clara Comi for a very good start where you kickstarted the work on the strategy in parliament. Thank you. Pahoittelemme tapahtunutta. Madam Schenfield, next. Dziękuję Pani Przewodnicząca. No niestety e, jesienno-zimowe e, miesiące nie na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 arvoisa puhemies ja kiitoksia esittelijälle. Eh, Tämä on erittäin tärkeä strategia. Tästä syntyy kasvua, työllisyyttä, jos todellakin eri ehdotukset käytäntöön sovelletaan. On jäänyt vielä vähän epäselväksi, että miten esimerkiksi tätä arvonlisäveroregulaatiota komissio aikoo muuttaa ja milloin se muuttaa sitä, koska se on tärkeää. Eh, esittelijä mainitsi myös tämän sisämarkkinastrategian uutuuden joka on tämä jakotalous yhteisötalous. tällä rakkaalla lapsella on monta nimeä. suomessa on kuullut käytettävän jopa sellaista termiä kuin keikkatalous joka kertoo siitä, että työsuhteet tulevat muuttumaan aika tavalla. Ja varmasti tämä mahdollistaa, aivan niin kuin corazza bildt sanoi, niin myös uusia mahdollisuuksia maahanmuuttajille ja pakolaisille työllistyä. Mutta sitten on suuri kysymys se, että millä tavalla tätä uutta talouden muotoa, jota sanotaan Uber-taloudeksikin, niin voi säännellä, koska varmasti liikasääntely saattaa estää sen dynamiikan, mutta sitten jos ei ole sääntöä, niin saattaa villilänsi, todellakin eh, talouden villilänsi eh, uhata. Että tässä on tärkeää löytää tämä tasapaino ja minusta tuntuu, että me olemme vasta alussa siinä ajattelussa, että mitä, mitä tarvitaan kenties, mutta pitää tervehtiä ilolla tätä uutta ikään kuin kasvun käynnistäjää monissa Euroopan maissa. Kiitoksia komissiolle tästä strategiasta. Mä uskon, että tästä tulee tärkeä nyt, kun saadaan oikeasti toteutettua näitä ehdotuksia sitten myöhemmin. Grazie Presidente, io cerco di essere breve anch'io perché abbiamo molte cose da discutere. Io penso che sia una relazione con luci ed ombre, molte luci, e anche qualche ombra. Io